Tälle päivälle mitään muutospyyntöjä ei ole tehty. Ei myöskään tiistaille. Keskiviikko. Sen yhteydessä ECR on pyytänyt komission ja neuvoston julkilausumaa 50 artiklan käytöstä jäsenvaltion toimi, toim, toimesta. Ja tämä olisi siis otettava ensimmäiseksi iltapäivän kohdaksi. Nunes on pyytänyt tässä puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ehkä tärkeimmät neuvottelut, joihin EU on menossa historiansa aikana, ovat Brexit-neuvottelut ja meidän pitää saada yhteinen rintama eri puolueiden yli. Meidän pitää myös vahvistaa yhteisyyttä neuvoston ja komission suhteen. Viime viikolla Verhofstadt nimitettiin ottamaan vastuu parlamentin puolesta näistä neuvotteluista. Tämä oli yllätyksellinen päätös, koska mitään keskustelua tai äänestystä asiassa ei käyty. Ja sitten ihmiset valittavat siitä, että on joku demokratiavaje olemassa. Ryhmä, joka kutsuu itseään liberaaleiksi ja demokraateiksi, niin mietin vain, eikö hänen pitäisi nyt käydä keskustelua parlamentissa tästä asiasta, hänen valinnastaan. Kiitoksia. Kuka haluaa puhua tämän pyynnön puolesta? Siis sen puolesta. No Lunes puhui tämän puolesta. Olkaa hyvä, Renate. Uh, mr President, we would like to support uh, the ECR's recommendation. Um, I cannot believe Uh, that the conference of presidents have selected mr verhofstadt uh, as someone who will be negotiating uh, on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 no good for british car manufacturers who sell a lot of cars into britain. we need the best deal possible and i please ask you to rethink mr verhofstadt's appointment and come up with a more neutral candidate. pieni hetki tässä pyydetään sanotaan että neuvotellaan 50 artiklan käytöstä jäsenvaltion toimesta. Olisi hienoa tietysti, jos jäsenvaltio olisi sitä käyttänyt, mutta näin ei valitettavasti ole tehty. En tiedä, miten haluatte nyt tämän pyyntöni toteuttaa, mutta tätä vastaan haluaa puhua herra González Pons. Kiitos puhemies. En ymmärrä ensinnäkään tätä keskustelua Verhofstadtista 50 artiklan liittyen. Enkä myöskään ymmärrä, miksi halutaan keskustelua 50 artiklan soveltamisesta, jota kukaan ei vielä ole halunnut soveltaa. Tämähän on varsinaista melankoliaa. Britannia on pyytänyt pitkän ajan päättääkseen, haluaako se käyttää 50 artiklaa vai ei. Meidän pitäisi kahdessa päivässä tehdä jonkinlainen päätös. Tämä on todella vakava kysymys. Ja vielä kolmanneksi ja neljänneksi. On outoa, että näin tärkeä kysymys halutaan tällä tavoin aivan pika pika kahdessa päivässä parlamentin keskustelussa mm, ratkaista. Tämä ei ole parlamentin arvon mukaista. Sitten kun on oikea aika, parlamentti aktivoituu asiassa ja keskustelee tästä. Ja antakaa minun sanoa vielä, että teidän täytyy nyt järjestäytyä hieman paremmin. Kun te haluatte, että parlamentti keskustelee 50 artiklasta, jonka soveltamista kukaan ei ole nyt pyyntänyt, niin tässä ei ainakaan yhtä aikaa voi tehdä ristiriitaisia asioita. Me äänestämme tätä pyyntöä vastaan, jos, jotta tässä ei synny mitään väärinkäsityksiä. Über den Antrag ist die Namen Tästä on pyydetty nimenhuutoäänestystä, joten pyydän teitä asettamaan korttin äänestyskoneeseen. No niin, miten, miten tämä nyt hoidetaan? Koneäänestys alkaa. Am alle kollegen und Kollegen abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä pyyntö on hylätty. Keskiviikon osalta d ryhmä pyytää komission neuvoston julkilausumaa käsiteltäväksi koskien Euroopan uudelleen teollistamispolitiikkaa niin, että otetaan huomioon Caterpillarin ja Alstomin tapaukset. Ja tämä pyydetään iltapäiväksi ja tähän tulisi liittymään päätöslauselma, josta äänestettäisiin lokakuun ensimmäisessä istunnossa. Ja tässä olisi 24 tunnin lykkäys. Puheenvuoron saa pitellä. Puhemies, sanoitte on oikein. Me olemme todella huolissamme niistä järkyttävistä vaikutuksista, joita Caterpillarin tapauksella, Belgiassa ja Alstomin tapauksella Ranskassa on tällä hetkellä. Tuhansia ja taas tuhansia työpaikkoja ollaan menettämässä meidän tulee keskustella tästä laajemmassa yhteydessä niin, että katsotaan koko politiikkaa teollisuudessa, politiikkaa, jota meidän täytyy harjoittaa voidaksemme puuttua näihin järkyttäviin tapahtumiin. Kiitos. Herra Staas haluaa puhua, puhua tämän puolesta. Voorzitter, collega's, ik denk dat eh, de vraag van de S&D-groep eh, bij monden van meneer Pitella volledig gerechtvaardigd is wat er eh, de voorbije weken is gebeurd in eh, wallonië in gosselies in charleroi is een eh, massale werkloosheid. Niin, Charleroi ja Gosseliissa on ollut valtavaa työttömyyttä, yli 2000 työpaikkaa menetetään ja sen lisäksi vielä sitten alihankkijoita ja senpä takia meidän pitää nyt katsoa, että Caterpillar mm, saattaa tässä voittaa. Yritys haluaa tehdä voittoa, jakaa isompaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Ja tässä työntekijät ovat lähes joutuneet panttivangeiksi ja me tarvitsemme tälle tukea. Kasa haluaa puhua tätä vastaan. Kiitos, olemme samaa mieltä, että tämä on epätoivottava tilanne. Meidän pitäisi käydä keskustelua asiasta, mutta ennen kuin saamme riittävästi tietoa tästä asiasta, meillähän ei ole koko tietopakettia vielä käytössämme. En usko, että tätä päätöslauselmaa pitäisi viedä eteenpäin. Mielestäni meidän pitää käydä asiasta keskustelu. Meillä on menetelmiä, joita on käytetty menneisyydessä Katepillarin kanssa, ja silloin oli mahdollisuus käyttää kyseistä rahastoa ja mielestäni nyt pitäisi tehdä samoin. Mielestäni tätä päätöslauselmaa. Me vastustamme sitä, mutta me haluamme keskustella asiasta. Herra Marias on pyytänyt vielä työjärjestyspuheenvuoroa. Niin, kiitos puhemies. Haluaisin mainita, että edellisessä äänestyksessä minä äänestin ECRn puolesta, mutta järjestelmä ei oikeastaan toiminut. Ottakaa tämä huomioon. Minä äänestin, mutta minun korttini ei toiminut, joten minä kannatin edellistä äänestystä, mutta sitä ääntä ei varmaan mihinkään laskettu. Okei. Okay. Tämä pannaan merkille. Ja pyydämme, että teknikot katsovat äänestyslaitteita. Nyt äänestämme Pitelän pyynnöstä ja kättä nostamalla puolesta. Weber. Niin pyydän anteeksi, että keskeytän. Me pyysimme siis, että tämä keskustelu ja päätöslauselma pidetään edeksi. Me kannatamme tätä keskustelua, mutta emme päätöslauselmaa. Kiitoksia tästä tiedosta. Äänestämme siis uudelleen ja pyydän anteeksi. Ensinnäkin Pitelan pyyntö kuuluu, että keskustelu käytäisiin nyt ja vasta lokakuun istunnossa sitten otettaisiin päätöslauselma. Kuka puoltaa tätä? Pyydän nostamaan käden ylös. Kuka vastustaa? Tyhjät äänet. Tämä täytyy... Eröffnen die elektronische Überprüfung. Avan koneäänestyksen. Herra Piiteilän ehdotus. Keskustelu nyt. Päätöslauselma lokakuussa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä merkitsee siis sitä, että istunto jatkuu puolille asti. Hyvät naiset ja herrat, minulle on kerrottu, että neuvosto ei tässä kokouksessa voi taata olevansa läsnä, siis keskiviikkoiltapäivällä. Ja pyytäisin että todella varmistaisitte sen, että ainakin yksi hallituksen ministereistä puheenjohtajan valtiolta olisi paikalla. Kyllähän ministereitä joka hallituksessa on sen verran. hue ryhmä pyytää torstaille työllisyysvaliokunnan kysymyksen käsittelyä vähimmäispalkkajärjestelyistä, että sitä siirrettäisiin aamun ensimmäiseksi kohdaksi. Ja tämä merkitsi sitä, että kokouksen pitäisi alkaa jo kello kahdeksan aamulla. Lopes. Eh, eh, Kiitos, puhemies. Torstai aamuna pidetään hyvin tärkeä keskustelu kahdesta asiakirjasta työllisyysvaliokunnalta. Kun Euroopan unionissa on niin valtava määrä työttömiä, niin meidän täytyy tämä keskustelu käydä ja se liittyy siihen suulliseen kysymykseen, joka on määrätty iltapäiväksi. Siksi pyydämme, että tämä otetaan mukaan nyt näistä kahdesta asiakirjasta käytävään keskusteluun, josta keskustellaan siis huomenna. Ja voimme siirtää sitten suullisen kysymyksen iltapäivälle. Äänet puolesta. Tai kuka haluaa puhua tämän puolesta? Το θέμα είναι πολύ Eh, ksal... Skiriotis. Niin, no, tämä on todellakin vakavissa, vakavasti otettava kysymys. Ja me olemme tätä asiaa tutkineet Euroopassa nykypäivänä, jossa kriisi on johtanut siihen, että miljoonat tekevät töitä hyvin epävarmoissa olosuhteissa. Ja sen takia meidän pitää varmistaa, että mahdollisimman moni on täällä keskustelemassa asiasta. Herra Kaasa seuraavana. Kiitos puhemies. Ymmärrän, että aihe on äärimmäisen tärkeä, mutta meillä on vieläkin tärkeämpi mietintö käsiteltävänä aamupäivällä, joten emme ole yhtä mieltä siitä, että aamun keskustelu tulisi tästä siirtää. Uskon, että iltapäivällä täällä on kylliksi jäseniä keskustelemassa ja muistutan, että torstaikin on päivä, jona meidän tulisi olla täällä paikalla. No niin, äänet puolesta. Lopesin ehdotuksen puolesta. Ja vasta-äänet? Tyhjät äänet? Tarkistetaan tämäkin koneäänestyksellä. äänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli torstaina istunto alkaa kello kahdeksan. Ja esityslistaa muutetaan niin, että kahdeksalta kahdeksasta lähtien keskustelemme vähimmäistulojärjestelmistä EU-ssa ja sitten kulttuurivaliokunnan kysymys otetaan iltapäivällä käsittelyyn. Muita muutospyyntöjä esityslistaan ei ole. Herra Obermeier. Kiitos puhemies niin minä haluaisin tuoda, eh, muistuttaa Euroopalle tärkeästä päivästä, nimittäin eh, solidaarisuuden päivästä 330 vuotta sitten Euroopan ah, armeija vapautti puolalaisen Sebestin, joka oli turkilaisten vankina. Ja tästä johtui, että, että Keski-Eurooppa vapautui eh, Turkin miehityksestä. Ja viime vuosisatoina tuolla Balkanilla ja Kaakkois-Euroopassa on tämä asia ollut selkeästi näkyvillä. Minä halusin tänään muistuttaa näitä, näistä sankareista, jotka rohkeasti, no, rohkeasti taistelivat Euroopan vapaaksi turkkilaisista miehityksistä. Ich weiß zwar nicht, was das mit der Tagesordnung zu No en tiedä miten. Tämä nyt liittyy esityslistaamme, mutta te tunnette yleensä työjärjestyksen varsin hyvin, mutta nyt propagandasyistä käytitte työjärjestystä kyllä väärin. Wir kommen jetzt zur Aussprache über den Seuraavaksi herra Langenin mietintö kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta. Esittelijä saa puheenvuoron. Herra Langen. Ihan pieni hetki.